Okay, No niin, kollegat. Esitin pahoittelut herra De Brauerille näistä ongelmista, joita hänellä oli tulla tänne rakennukseen. Ei tämä näin pitäisi mennä, mutta toivottavasti nyt tänne pääsee jatkossa helpommin. No niin, kollegat, me olemme muuttaneet esityslistaa. Me olemme peruttaneet kohdan 15. Nyt on keskustelun lausunnosta liittyen FEMMin mietintöön liittyen naisten edistämisen tasa-arvoon ja nyt sitten käsittelemme tämän tärkeän asian liittyen Syyrian humanitaariseen apuun siellä. Me näemme joka ilta tv miten hirvittävä tilanne Aleppossa on, miten paljon inhimillistä tuskaa siellä – joudutaan kestämään. Olen puhunut komission jäsen eh, Silja Niidiksen kanssa ja korkea edustaja Mogherinin kanssa, jotka ovat tehneet hirvittävästi työtä eh, tämän asian parissa, että humanitaarinen apu saataisiin Aleppoon asti, mutta tilanne on hyvin monimutkainen. Taas kuulin aamulla, että siellä on hyökätty sairaaloita vastaan ja 20 ihmistä kuoli tuolla 19. syyskuuta, kun avustusrekkaa pommitettiin, joten Jean-Louis Bruyère on luvannut tulla tänne. Hän on EUn pelastuspalvelusasioiden ja humanitaarisen avun operaation pääosaston edustaja. Ja hän kertoo myöskin Haitista meille, sillä haitissa hän kärsimme hirvittäviä ihmisenkin menetyksiä viikonlopun aikana hurrikaanin takia. Pyytäisin, että ihmiset kävisivät nyt istumaan ja pitäisivät omat kokouksensa tuolla salin ulkopuolella. Käykääpä istumaan, sillä tämä on hyvin tärkeä asia. Ja annan nyt seuraavaksi puheenvuoron herra de Brouwerille. Uh, Minun täytyy itseni pahoitella. Olin laskenut väärin ajan, joka vaaditaan kokouksesta toiseen siirtymiseen. En huomioinut turvalla, turvallisuus asioita turvatarkastuksen viemään aikaa. Kollegan tulisi tulla paikalle tässä ihan lähi minuuttien aikana. En ole vielä häntä nähnyt, mutta tiedän, että hänkin on matkalla ja hän vastaa Haitin kysymyksestä aivan erityisesti. Arvoisa puheenjohtaja, pahoittelun lisäksi haluan myös kiittää hyvin lämpimästi Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa aivan erityisesti siitä tavasta, jolla seuraatte tätä hyvin huolestuttavaa kehitystä ja tarjoatte myös tukeanne. Täysistunto, keskustelu ja päätöslauselma, joka hyväksyttiin sen seurauksena, olivat meille hyvin tärkeitä. Me katsomme, että kun yritetään tarjota äh, jonkinlainen panos ratkaisun löytämiseksi, jotta tilanne, humanitaarinen tilanne paikan päällä paranisi, niin että rajoitettaisiin humanitaarisen tilanteen paheneminen, niin tätä todellakin yritetään nyt muuttaa sanoista teoiksi ja tarjota sitä poliittista tukea eteenpäin, jota te meille tarjoatte. Aloite, josta Silianides komission jäsen ja korkeaedustaja Mogherini esittelivät kymmenen päivää sitten, on nyt jo teillä kaikilla tiedossa – Meillähän oli sitä ennen jo humanitaarinen työryhmä, task force perustettuna ja se oli Demisturan äh, menettelyssä jo mukana. Meillähän oli kaksi työryhmää, toinen oli humanitaarinen ja toinen oli tulitaukoon pyrkivä työryhmä. Olemme mahdollisuuksien mukaan pyrkineet edistämään ja tukemaan kaikkien niiden ponnisteluja, jotka yrittävät saada humanitaarista apua perille. Kyllä tässä täytyy puhua asioista niiden oikealla nimillä. Humanitaarinen työryhmä sai tuloksiakin aikain ja oli yhteisymmärrys siitä, että täytyy saada luottamusta rakennetuksi. Kaikki olivat sitä mieltä, että YKsta on lähdettävä liikkeelle ja joillekin syrjäisille alueille apua saatiinkin toimitetuksi. Sitten edistys pysähtyi, tilanne politisoitui kaikki te olette hyvin tietoisia niistä tapahtumista, joita tämän jälkeen tapahtui, ja tilanne todellakin on täysin jumissa. Aivan sivuhuomautuksena mainitsen, että maailmanlaajuinen huomio on nyt kiinnittynyt eh, Itä-Aleppoon. Kyseessä kuitenkin on vain jäävuoren huippu. Toki tilanne on dramaattinen, mutta tämä jäävuori sinällään on vallan massiivinen. Me yritämme Alepossa päästä siihen tilanteeseen, että keskustelisimme tästä symbolisesta tilanteesta Aleppon esimerkin kautta ja tätä kautta löydettäisiin ratkaisu niin, että pääsy taattaisiin ja evakuointi varmistettaisiin. Mutta tässä on varna käydä niin, että emme näe metsää puilta. Humanitaarinen kriisi Syyriassa joka päivä vain pahenee. Jos sallitte puheenjohtaja, niin totta kai meidän täytyy käsitellä eh, tilannetta kokonaistasolla. Tiedämme, mitä nyt eh, Irakissa ja Mosulissa on käynnissä. Pelkään, että kun tilanne, tämä tilanne nyt ei ole niin kovinkaan kaukana Aleposta, niin kun ajattelemme Idlibiä, Rakkaa, Mosulia, Aleppoa, niin kenties sama on edessä kaikissa näissä paikoissa. En tiedä, miten voimme tähän tilanteeseen reagoida. En ole nyt puhumassa täällä geopoliittisista vaikutuksista, vaan todellakin roolissani toimin niin, että muiden toimijoiden kanssa veisimme humanitaarista prosessia eteenpäin. Tällä kortilla me pelaamme myös, kun yritämme käynnistää tätä Alekon humanitaarista aloitetta. Hyvin korkealla tasolla vastaamme niihin vetomuksiin, joita komission jäsen, ja Mogherini ovat esittäneet. He ovat käyneet diplomaattista keskustelua humanitaarisista kysymyksistä todella korkealla tasolla. Kyseessä on humanitaarinen operaatio. Meillä on nyt vastassamme tilanne, joka humanitaarisesti on heikentynyt todella dramaattisella vauhdilla. Nyt täytyisi palata perusperiaatteisiin silloin, kun kyseessä on humanitaarinen interventio. Poliittiset pohdinnat ja pikkuseikat eivät saa näitä neuvotteluja keskeyttää ja jumittaa. Tehän tiedätte, että tässä on ikään kuin yhden suuremman tavoitteen alla monia toimintoja. Toinen on evakuointi, sairaiden haavoittuneen evakuointi. Ja toinen seikka on se, että saadaan apua kaupunkiin. Tarvitaan henkiä pelastavia välineitä, vettä, ruokaa. Tässä oikeastaan ne kaksi osaa, joka, jotka liittyvät tähän operaatioon. Mukana on maailman terveysjärjestö WHO ja Punainen Risti. Ne ovat pääkumppaneita menessä operaatioissa. Me olemme ottaneet käyttöön luottolimitin humanitaariselle avulle. Meillähän oli tällainen puskuribudjetti, jolla voimme tukea lisätoimia näissä puitteissa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tämän lisäksi. Harkitsemme sitä, että olisiko mahdollista perustaa myös lääketieteellisin perustein tapahtuvia evakointeja varten tällainen luottomahdollisuus. Jos evakuointeja tapahtuu näihin kolmeen pisteeseen, jotka on jo suunnitelmissa mukana, ja jos resursseja ei ole käytössä, jos ei ole lääkehoitoa, niin sitten olisi mahdollista evakuoida joihinkin eurooppalaisiin sairaaloihin. Tätä suunnitelmaa me vielä viimeistelemme, mutta totta kai me tarvitsemme kumppaneita. Me tarvitsemme myöskin luvan siihen, että meille taataan pääsy tälle alueelle, jotta pääsemme sinne, pääsemme sieltä pois. Ja tähän ei saa asettaa minkäänlaisia määräaikoja, aikarajoja. Kyseessä on hyvin Äh, vaarallinen humanitaarinen operaatio ja pommitukset ehdotettiin keskeytettävän 48 tunniksi. Tämä ei toiminut aiemmalla kerralla. Nyt tämä humanitaarinen operaatio täytyy toteuttaa niin, että on jonkinlaiset säälliset ehdot tälle operaatiolle. Tällä hetkellä parhaillaan keskusteluja käydään kumppaneiden kanssa ja sen jälkeen laajemminkin Syyrian hallituksenkin kanssa, jotta varmistettaisiin, että luvat saadaan. Sitten kun luvat saadaan, niin välittömästi käynnistämme operaation toivottavasti mahdollisimman hyvin koordinoidusti eri kumppaneiden kesken. Kun ajatellaan lääketieteellisiä evakuointeja, niin on hyvin vaikeaa tietää ennalta, kuinka moni täsmällisesti evakuoitaisiin. On arvioitu, että kyseessä olisi noin 700 henkilöä, mutta ensimmäiseksi sitten kun kumppanimme pääsevät Itä-Aleppoon, niin ensin he joutuvat identifioimaan evakuointitarpeet, naiset, lapset, haavoittuneet. Totta kai täytyy keskittyä heihin, jotka ovat pommitusten uhreja ja äh, sirpaleiden uhreja, mutta toki kyseeseen tulevat muutkin. Eli täytyy identifioida evakuoitavat, heidät on saatava Aleposta, Itä-Aleposta pois. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Ja sitten heidät on siirrettävä eh, todennäköisesti Idlibiin lähelle Turkin rajaa, jossa meillä on toimintapiste, jossa uskomme, että heistä voitaisiin siellä huolehtia. Nyt tänä iltapäivänä en voi kertoa enempää. Odotamme neuvottelujen tuloksia parhaillaan lupamenettelystä, jotta pääsemme paikan päälle. Ja toivomme, että toinen osapuoli ymmärtää tämän viestin. Kyseessä on humanitaarinen operaatio Todellakin humanitaarinen operaatio on kyseessä. En halua käyttää liikaa aikaa, voisin kertoa tästä pidempäänkin. Minä tulin myöhään paikalle ja aikaa siinä kului. Niin, ihmiset, te jotka käytte keskustelua täällä, niin pyytäisin, että viette ne tuonne ulkopuolelle. Tiedän, että täällä on asioita, joita pitää selvittää, mutta voisitte mennä tuonne sivuun. Sitten on helpompi kuunnella tätä puhujamme. Olkaa hyvä. Uh, anyway. Olen lähestulkoon päätänyt puheenvuoroni joka tapauksessa. Meillähän on itse asiassa sellainen tilanne, jonka Turkki ja Turkin viranomaiset ovat luoneet. Viitaan tässä nyt raja-alueeseen, jossa meillä on sellainen alue, jota ei millään päätöslauselma tavallaan tueta. Pääsy on taattu humanitaariselle kuljetukselle. Meille on vielä epäselvää, voiko humanitaarinen henkilökunta myös päästä tälle alueelle ja minkälaisia sääntöjä, vaikkakin epävirallisia sääntöjä siellä oikein noudatetaan. Olemme kuulleet, että 3000 syyrialaista olisi käyttänyt tätä mahdollisuutta ylittää rajan. Tieto ei ole vielä vahvistettu. Jos vielä sallitte, niin haluaisin korostaa erästä seikkaa. Vielä kerran takaisin Aleppoon. Kyse on lupien myöntämisestä ja siitä, kenen tulisi mahdollistaa tämä operaatio armeijan, ase- aseellisten ryhmien. On todettu, että he tukisivat EUn operaatiota. Meille on varmistettu rajanylityspaikalta ja tämä näkyy myös käytännön tasolla, että meille tarjottaisiin tukea myös kapinallisjoukkojen taholta silloin, kun näitä operaatioita toteutettaisiin. Kaikki tämä on vielä siis sellaista, joka jää nähtäväksi. Mosulin kehitys niin ikään huolestuttaa meitä nähtäväksi jää. Sitten meillä on myös Jordanian raja-alueen tilanne. Varmasti tämänkin tunnette hyvin. kaikki kumppanimme ovat siinä tilanteessa, että täytyy toteuttaa mm, tällaisia ad hoc-operaatioita, humanitaarisia operaatioita, jotta saadaan henkiä, ihmisenkiä pelastavaa välineistöä paikalle. Siellä kuitenkin raja-alueella on tuhansia ihmisiä. Voisin jatkaa puheenvuoroani vielä yksityiskohdilla, mutta totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin aikaan kortilla kenties jäsenet haluavat esittää kysymyksiä, joihin mielelläni vastaan. En halua täysin pessimistiltä kuulostaa, mutta nyt on sellainen tuntemus, että olemme jonkin vielä pahemman äh, kynnyksellä juuri nyt. Kaikki valot ikään kuin muuttuvat nyt punaisiksi. Avun myöntäjät ovat pitäneet kiinni sitoumuksista. Meillä oli tämä 25 miljoonan euron äh, lupaus ja rahat ovat käytössä. Irakissa kyseessä voi olla humanitaarisen avun alirahoitus, mutta Syyrian tilanne on sellainen, että, että rahaa meillä on. Kyse ei ole rahoituksesta humanitaarisen operaation osalta, vaan kyse on siitä, että humanitaarinen tilanne on nyt täysin politisoitu. Turvallisuustilanne sinällään on jo hyvin vaikea. On pommitettu muun muassa tätä saattuetta, joka apua tarjosi perille. Ja jos nyt nopeasti ei ryhdytä toimiin, joilla pystytään vakuuttamaan ne, jotka päätöksiä tekevät, että todellakin olemme paikalla pelastamassa syyrialaisten henkiä. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, niin aivan selvyyden vuoksi, kun puhuitte siitä, että ette ole saanut lupaa, kuka on vastuussa tästä lupamenettelystä – ja missä nyt sitten tuo ongelma piilee tuon luvan saamiseksi? No, Syyriassa on Itä, Aleppo, Idlib, sitten Jordanian raja-alue ja Turkin raja-alue, tämä niin sanottu turvallinen turva-alue. Saadaanko apua näille alueille ollenkaan? Eli missä nyt sitten tämä este on? Onko se Syyrian hallitus? Ovatko ne nämä kapinallisvoimat? Eli miten, miksi, näitä, miksi tätä apua ei saada perille ja saadaanko sitä ollenkaan näille alueille? The answer. Ensimmäiseen kysymykseen. Helppo kysymys. Syyrian hallituksen pitäisi tällainen lupa myöntää. Ja sitten jos apukuljetukset lähtevät liikkeelle, katsotaan, ovatko muut toimijat, jotka ovat luvanneet, että ei kohdisteta väkivaltaa apukuljetuksiin, niin noudattavatko he sitten lupauksia? Tämä on tilanne tällä hetkellä. Keskustelu, jota käydään nyt, kun me kes- puhumme. Siellä on YK ja Syyrian hallitus neuvottelemassa, mutta kun sitten apukuljetukset lähtevät liikkeelle, niin nähdään. Sitten muista aloista. Yritän esittää tämän mahdollisimman yksinkertaisesti. Niin kauan kuin humanitaarinen työryhmä Task Force toimi, kuukausittain keskusteltiin tiettyjen kohteiden kanssa ja esitettiin pyyntöjä saada pääsyalueelle YK ja kumppaneiden puolelta. Kuukausittainen ohjelma joka hyväksyttiin enemmän tai vähemmän niiden puolelta, jotka hallitsevat näitä alueita. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Hyvin usein pystyi arvaamaan, että jonkinlainen poliittinen agenda oli tämän pelin takana, koska pääsee, koska ei pääse paikalle. Mutta nyt tämä prosessi on pysähtynyt aivan täysin. Tästä syystä esimerkiksi yksi viesteistä, jonka me esitimme Dennis Tuuralle, oli selvää, että kansainvälisen tukiryhmän tukijat, Venäjä ja Yhdysvallat, ovat kiistassa. Ja me olemme pyytäneet, että pidetään nyt tätä humanitaarista työryhmää kuitenkin hengissä, vaikka se ei liity poliittiseen prosessiin tällä hetkellä. Ei saisi purkaa tätä rakennetta, kun se on ainoa taho, joka on osoittanut mahdolliseksi joidenkin toimien toteuttamisen tähän mennessä. Luultavasti toinen kokous järjestetään kuitenkin tällä viikolla. Jos kun kumppanit poteroituvat tällaisen poliittisen kannan taakse, niin se on hankalaa. Kiitoksia. Erik Guerrero ja sitten Heidi Hautala ovat täällä luettelossa tällä hetkellä. Gracias, señor de Brewer. Paljon kiitoksia. Eh, eh. Paljon kiitoksia, herra de Brouwer. Joka kerta, kun te tulette tänne valiokuntaan, niin kyse on melko traagisista aiheista, suurista tragedioista – onnettomuuksista, mutta toisaalta annatte meille aina hyvin yksityiskohtaista tietoa ja saa sellaisen vaikutelman, että todellakin tämä työ on sydäntänne lähellä. Tämä humanitaarinen työ on lähellä sydäntänne. Uskoakseni me kaikki täällä olemme erittäin kiitollisia niille ihmisille, jotka paikan päällä tuota humanitaarista apua antavat, koska he todellakin ovat siellä suuressa vaarassa myöskin. Eilen minulla oli mahdollisuus käydä keskustelua herra Stiljanidesin kanssa ja hän niin ikään kertoi minulle näistä käytännön toimista ja työstään Rova Mogherinin kanssa, että kyse on tästä sairaiden evakuoinnista ja pääsystä näille alueille. Totta kai kyse on myöskin muista asueista, elintarvikkeiden saaminen paikan päälle ja ainahan ensiksi täytyy päästä sinne ja sitten myöskin pois, kun ajatellaan tätä lääketieteellistä evakuointia, josta puhuitte. No meillä on tässä edessämme paradoksi. Sanoitte itse, että tässä kun ajatellaan kaikkia toimijoita, jotka tässä pyrkivät saamaan jonkinnäköistä hegemoniaa aikaiseksi, niin he tässä pyrkivät toteuttamaan omia päämääriään. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut ongelmia humanitaarisen avun paikalle saamiseksi. No paradoksi tässä on se, että humanitaarisesta näkökulmasta ainoastaan ongelman politisointi antaa meille mahdollisuuden päästä niiden luo, jotka tarvitsevat apuamme. Tämä on sinällään jo mm, kistanalaista, eli totta kai me pyrimme tässä mm, samanaikaiseksi neutraalisuutta ja niin poispäin, mutta konflikti kuten tämä pakottaa meidät ottamaan myöskin poliittisen roolin. Viime viikolla parlamentti keskusteli Syyria-päätöslauselmasta. Tulos oli täysin selvä. Me tuomitsemme kaikki hyökkäykset humanitaarisen avun tai humanitaarisen toiminnan suhteen tai että vallattaisiin tiettyjä kaupungin osia. Ja Euroopan unioni poliittisena toimijana yksinkertaisesti ilmaistuna on se, jonka täytyy käydä poliittista taistelua, jotta Euroopan unioni voi toimia tässä roolissa humanitaarisena, äh, humanitaarisena avustajana. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. Um, um... Kiitos oikein paljon. Minua huolettaa erityisesti se, miten humanitaarisessa avussa voidaan ottaa huomioon naisten ja tyttöjen erityistarpeet. Tiedämme oikein hyvin, että tämän tyyppisissä tilanteissa, erityisesti nyt Syyriassa, lapsiavioliitot lisääntyvät. Ja meillä on seksuaalisen väkivallan ongelma. Monet naisten ja tyttöjen tarpeet jäävät huomiotta. Voisitteko puhua vähän siitä, miten huolehditte tästä tilanteesta ja ovatko nämä ajatukseni oikeita? Norbert Noiser. Ja, Niin, ensinnäkin paljon kiitoksia tästä raportistanne, joka on samanaikaisesti shokerava, sillä se osoittaa, miten avuttomia tässä ollaan. No, tärkeää tässä on se viesti, että Euroopan unioni on valmis auttamaan, että varat on käytössä ja että rahoitus ei nyt tässä ole merkittävässä roolissa, vaan poliittiset mahdollisuudet ovat rajalliset. Olen samaa mieltä Enriken kanssa siinä suhteessa tämän sanoa, että ikävä kyllä tarvitsemme myöskin poliittisen ulottuvuuden, jotta me voimme toimittaa humanitaarista apua näille Aleppon ihmisille. Tästä syystä mielestäni on valitettavaa, että Euroopan unioni ei sen poliittisen voimavaran kautta, joka tässä olisi mahdollinen, toimi aktiivisemmin maailman näyttämöllä – vaan edelleen me jätämme nämä toimet Yhdysvaltain ja Venäjän harteille. No tässä yhteydessä kysyisinkin, te puhuitte siitä, että oli olemassa tällainen humanitaarinen työryhmä, joka oli menestyksekäs ainakin jossain vaiheessa, onnistui toimittamaan humanitaarista apua, mutta nyt sillä ei ole enää mahdollisuuksia. Ja kysyinkin, että kuka neuvottelee islamististen äh, ryhmien kanssa Itä-Aleppossa, sillä te sanoitte yhtäältä, että meillä on ainoastaan tuo Syyrian hallitus ikään kuin neuvottelukumppanina, mutta kysymykseni kuuluu, että kuka äh, neuvottelee näiden äh, kapinallisten kanssa Itä-Aleppossa ilman heidän suostumustaan ei varmastikaan päästä noiden ihmisten luo humanitaarisen avun kanssa. Suliko? <clears throat> In fact, uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, se mitä nyt näemme tapahtuvan Syyriassa on hyvin vaarallista Euroopan turvallisuudelle ja puolustuksellekin. Tilanne on järkyttävä. Venäjä ja Yhdysvallat ovat nyt sodan partaalla. Me tiedämme tämän. Venäjä parantaa sotilaskapasiteettiaan. Tämä on julkisessa tiedossa. Se 3400 sem ohjusta on tuotu, lentokieltoalueita perustetaan. Yhdysvallat ei voi kiistää omaa sotilaallista varustautumistaan, jotta ei viedä mahdollisuuksia Hillary Clintonilta presidentinvaalitaistossa. Tilanne on aivan järkyttävä. Meidän on vedottava Mogherinin ja komission, jotka, jota kiireellisesti vedotaan Venäjään ja Yhdysvaltoihin, jotta neuvottelut Syyrian tilanteen ratkaisemisesta käynnistetään uudelleen. YK on pääsihteerikin on otettava tähän mukaan ja hänenkin on vedottava näihin kahteen maahan, jotta saadaan pysyvä tulitauko Syyriaan. Inhimillinen tilanne, humanitaarinen tilanne on järkyttävä vaarallisempi kuin mitä se on ollut aiemmissa sodissa. Euroopan parlamentin tulisi ottaa vahvasti kantaa tähän tilanteeseen, joka ei voi tällaisenaan jatkua. Me olemme Syyriassa sodan partaalla. Kun ajatellaan ISILin, niin sanotun islamilaisen valtion tai Daeshin millä nimellä sitä sitten kutsutaankin vastaista taistelua, niin siitä on tulossa ikään kuin sivuseikka. Se ei ole enää mikään pääaihe tässä sodassa, mitä Syyriassa käydään eri osapuolten välillä. Tämä on minun viesteni teille komission ja ulkosuhdehallintoon. Mogherinin tulisi mahdollisimman pian ottaa vahvasti kantaa tilanteeseen ja vedota Yhdysvaltoihin ja Venäjään supervaltoihin, jotta pyrittäisiin saamaan pysyvä tulitauko Syyriaan. Kiitoksia. Minulla ei ole muita kollegoita enää tässä listalla. Yksi viimeinen kysymys vielä minun puoleltani. Kansalaiset katsovat TVtä kotonaan ja saan kirjeltä heiltä, koska me puhumme tuosta lääketieteellisestä evakuoinnista, kun ihmisiä on pommitettu ja niin poispäin. Mutta voisiko sieltä evakuoida mm, herkässä arassa asemassa olevia ihmisiä, siis lapsia, vanhuksia, koska ihmiset ajattelevat, että no kyllä siellä ihmiset taistelevat, mutta onko mitään mahdollisuutta saada näitä siviilejä pois, jotka eivät millään tapaa mukana, siis ainoastaan kyse ole näistä lääketieteellisistä evakuoineista, siitä ei ole kyse, vaan muista. Me olemme saaneet paljon kirjeitä tähän aiheeseen liittyen. Kiitos. Thank you very much for, for... Kiitos oikein paljon kaikista kysymyksistänne ja huomioistanne ja kiitos oikein paljon myös tuestanne siitä, että arvostatte työtä, jota tällä hetkellä tehdään, ei ainoastaan meidän toimestamme, vaan kumppaneiden myös ja humanitaaristen työntekijöiden toimesta. Tässä on monia kommentteja ja kun olen vastuussa humanitaarisesta avusta, niin voin vain ottaa huomioon nämä, nämä oli kohdistettu ehkä enemmän ulkosuhdehallinnon diplomaattien puoleen. Mutta pyrkisin kuitenkin selittämään asian, joka mielestäni on melko tärkeä. Suhteesta humanitaarisen avun ja poliittisen esiintymisen välillä – oikeusperusta EUn humanitaariselle avulle on sopimuksessa tai se, minkä pohjalta me pystymme olemaan olemassa ja antamaan humanitaarista apua. Siellä viitataan siihen, mitkä ovat perusperiaatteet, joiden pohjalta humanitaarista apua annetaan. Nämä periaatteet ovat olemassa. Näiden periaatteiden pohjalta toimitamme humanitaarista apua. Emme siksi, että haluamme olla hyviä ihmisiä, vaan siksi, että tämä on sopimuksissa. Humanitaarisen avun ymmärtäminen tällä tavalla on unionimme poliittinen viesti, joten tavallaan kun Frederica Mogherini ottaa puhelimen, soittaa ministeri Lavroville sunnuntai-iltapäivänä ja selittää, mitä me teemme ja mitä tukea haluaisimme Venäjän puolelta tässä kysymyksessä, niin hän – kyllä ottaa kantaa poliittisesti, mutta hän ajaa samalla myös humanitaarista agendaa. Kyllä sitä tarvitaan. Tällainen humanitaarinen diplomatia vain osa EUn työtä, koska periaatteiden mukaan meidän on toimittava humanitaarisen avun saralla. Tältä kannalta en nyt usko. No, tai oikeastaan tässä on tällaista myönteistä kahtalaisuutta haavoittuvaisuudesta ja siitä suojelukysymyksestä, jota esitettiin ylipäätään Syyriassa. Olette aivan oikeassa siinä, että me keskitymme nyt siihen, että pelastetaan ihmishenkiä, mutta tämä on valtava suojelukriisi samoin kuin Irakissa tai Jemenissä esimerkiksi. Me olemme hyvin, olemme hyvin tietoisia tästä ja tämä haavoittuvaisuuteen keskittyminen ja se, että halutaan suojella. Nämä ovat tärkeitä periaatteita jatkuvasti. Meillä on yksittäisiä toimia, hankkeita, joilla tuetaan erityisen haavoittuvaisia ryhmiä, jotka mainitsitte, mutta tämä on tärkeää kaikessa työssämme. Tämän sanottua, niin voitte totta kai kysyä kaikilta jotka ovat humanitaarisen avun piirissä tällä hetkellä, tekevät tätä työtä. Humanitaarisen lainsäädännön rikkominen jatkuvasti näin tehdään. Sitä ei voi kukaan kieltää. Ihan tietoisesti isketään siviilikohteisiin, siis tietoisesti kohdennetusti, joten kansainvälisesti humanitaarista lakia rikotaan, mutta kun tämä on todettu – jos ei ole mitään mekanismia, jolla voidaan puuttua tähän sanktioida, niin lopulta ollaan hyvin hankalassa umpikujassa. Mutta haluaisin kuitenkin todella painottaa sitä, että kaikki kumppanit valitaan niin, että voidaan huolehtia meidän oikeasta lähestymistavastamme haavoittaa osallistuvien ryhmien tukemisesta. Ja sitten puheenjohtaja teidän kysymyksenne. Me keskitymme nyt siellä niiden evakuoimiseen, jotka tarvitsevat lääkehoitoa. Kaiken haavoittuvaisimpiin keskitytään, joten naiset ja lapset ovat tämän lääketieteellisestä syystä tapahtuvan evakuaation kohteena. Jos voidaan tehdä kunnollinen arviointi ennen kuin voidaan tarjota tätä mahdollisuutta yhdelle, mutta ei toiselle. Mutta määritelmän mukaan jo nämä ryhmät, ihmisryhmät, ovat prioriteettina. Aikaisemmin aikaisemmassa vaiheessa, kun tilanne ei ollut yhtä vaikea kuin nyt, oli, muistan kun olen Damaskuksessa siitä on jo jonkun aikaa, mutta keskusteltiin tällaisista hyvin alueellisista tulitauoista, hyvin rajallisesti tietyssä paikassa, joka mahdollisti sen, että sota-alueelta, taistelualueelta saatiin tällaisia haavoittuvaisia ryhmiä pois, joihin viittasitte, mutta tuokaan ei ole enää mahdollista tässä tapauksessa. Tämä on yksi niistä syistä, miksi viittasin juuri tähän että tilanne heikkenee. Ketkä ovat tässä mukana? Minulla on tässä korkean neuvottelukomitean kannanotto, Syyrian oppositio, väliaikaishallinto. Kaikki sanovat heti tukevansa täytäntöönpano. Me käytämme eri kanavia Geneven humanitaarisen avun yhteistyötä. Viime sunnuntain tiedonantoa käännettiin heti arabian kielelle, että se saatiin jaettua laajalti. Ja tällainen spontaani myönteinen palaute on ollut mahdollista, mutta sitten paikan päällä alueelliset toimijat ovat keskiössä. Ymmärrän totta kai, että tämä on kiistanalainen keskustelun kohde. Jos ajatellaan Syyrian ja Irakin tilannetta. Meidän on huolehdittava siitä, että lääketieteellisiä evakuointia tehdään Sarkin toimistojen kautta. Meillä on keskeinen rooli. Kiitos. Well, as usual we got a... Niin. On selvää, että EUlla on kyllä kapasiteetti toimia, jos saisimme luvan toimintaan Esteet ovat tietysti Syyrian hallitus yhtäältä ja sitten tietysti testataan muiden kumppaneiden tahto. Joskus me kuulemme, että kapinalliset eivät, eivät päästä meitä sisään, mutta Syyrian hallituksen täytyy ensisijaisesti antaa tuo lupa, eikä voida mitenkään hyväksyä, että siviilejä tällä tavoin eh, heitä vastaan hyökätään. Tiedän keskusteluista komission jäsenen kanssa, että eh, tarkoitus on avata nämä kanavat eh, ja toivottavasti Syyrian hallitus kuulee tämän ja avaa nämä kanavat, koska tämä on minimi. tiedämme, että konfliktit ovat hankalia, mutta kanavat voitaisiin avata niin, että apu saataisiin perille. Kiitoksia oikein paljon. Tiedämme, että teette kulissien takana kovaa työtä. Ja toivottavasti seuraavien päivien aikana jotakin edistystä nähdään. Kiitoksia oikein paljon, että tulitte tänne. Aplodit vielä vieraallemme. Ei tarvitse pahoitella. No niin, kollegat aloitimme myöhässä, koska oli hankaluuksia päästä tänne rakennukseen, mutta pyysimme myös komissiota tulemaan tänne ja puhumaan tuosta Matthew-hurrikaanista Karibian meren alueella, varsinkin Haitissa, koska siellä on suurimmat ongelmat. Meillä on Andola Caminara, joka on Afrikasta, Aasiasta, Latinasta Amerikasta ja Tyynemeren alueesta vastuussa, suuri alue. Me emme ole tavanneet aikaisemmin. Tämä on ensimmäinen kerta. Olette oikein tervetullut tänne ja kiitos, että tulitte lyhyellä varoitusajalla. Thank you very much, Madam uh, President. Um, it's a pleasure to, to be... Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla paikalla. Ennen kuin käsittelen varsinaisesti hurrikaaniin liittyviä seikkoja, niin haluaisin antaa lyhyen käsityksen siitä, mitä olemme viime vuosien aikana tehneet Haitissa. Mitä olemme paikan päällä tehneet ja mitä nyt rakennamme hurrikan jäljiltä. Meillä on esitys valmiina, joka on jaossa. Ja esityksen loppuosassa on myös hyvin kattava kartta Muutama sana siitä, mitä olemme Haitissa viime vuosien aikoina tehneet. Vuodesta 1995 olemme toteuttaneet Ekon humanitaarisia hankkeita 354 miljoonaa euroa. Suuri osa siitä käytettiin hankkeisiin, joilla yritettiin parantaa saaren katastrofivalmiutta. Nyt meillä on 25 käynnissä olevaa hanketta. mitä käytetään elintarvike alalla ennen kaikkea. Ja sitten pyrimme puuttumaan myös koleran leviämiseen, sen estämiseen. Matthewn iskemisen jälkeen Olemme myös lisänneet käytettävissä olevia varoja 1,7 miljoonalla, josta ilmoitettiin jo perjantaina. Tarkoitus on vastata välittömiin tarpeisiin. Olemme kumppaneittemme kanssa paikan päällä toteuttaneet varsin hyvän tutkimuksen siitä, mitä voimme uudelleen ohjata tälle alueelle, joka nyt on pääasiassa kärsinyt. En tiedä, onko teillä nyt kartta edessänne viimeisellä sivulla löydätte kartan niistä alueista, jotka pahiten kärsivät. Yksi pääongelmista, joka meillä on ja muillakin toimijoilla on, on se, että näille pahimmin kärsineille alueille ei ole helppoa pääsyä. Meillä on tietoja henkilömääristä, mutta emme tiedä tarkkaan, kuinka suuri tämä ongelma nyt on. Olemme käynnistäneet myös väestön työn. Sehän on toinen osa Ekkon toimintamahdollisuuksista. Meillä on jo kymmenen asiantuntijan joukko aktivoituna. Siellä on esimerkiksi tanskalaisia, ruotsalaisia, romanialaisia, ranskalaisia asiantuntijoita. He auttavat meitä arvioimaan tilanteen logistisia vaatimuksia ja tietohallintopuolta. Myös muut jäsenvaltiot ovat tarjonneet apuaan. Esimerkiksi Ranska on tarjonnut 65 palomiestä Martinikilta lainattavaksi ja myös sairaanhoitohenkilöstöä, mutta jotta saamme tämän henkilöstön Haitiin, niin hallitukselta täytyy saada ensin merkki siitä, että he haluaisivat näin toimittavan. Juuri eilen tapasimme suurlähettilään. Yritimme järjestää tätä siirtoa Toistaiseksi emme ole vielä saaneet vihreätä valoa. Aiemmista kokemuksista olemme oppineet, erityisesti vuoden 2010 vaijäristyksestä olemme oppineet sen, että hallituksen täytyy antaa toimia koordinointi tehtävässä. Tätähän hallitus joka tapauksessa haluaa. Tämä on aiheuttanut viivästyksiä toimintaan paikan päällä, mutta tämä on kuitenkin yhteinen toimintatapa, yhteinen linjamme esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa. Eli näin tulisi todella toimia. Muutoin vaarana on se, että joudumme samoihin ongelmiin kuin aiemminkin. Monet kansalaisjärjestöt ja kumppanit tulevat paikan päälle toimimaan, mutta eivät niinkään tehokkaasti, koska koordinoinnissa on ongelmia. On selvää, että on puututtava kolmen tyyppisiin tarpeisiin. Myös hallitus kertoo meille tätä samaa tällä Brysselissä ja myös Pöhopansissa paikan päällä. Siellä on meillä edustuston päällikkö. Totta kai meillä on ensinnäkin välittämät tarpeet. On keskityttävä elintarvikeapuun, veteen ja turvan tarjoamiseen. Paljon asumuksia on tuhoutunut, erityisesti Jeremy-nimisessä paikassa ja eteläisellä Niemimaalla lähestulkoon kaikki asumukset ovat siellä tuhoutuneet. Nämä ovat siis välittömät tarpeet. Sitten on keskipitkän aikavälin tarpeita. Tarvitaan esimerkiksi karjaa, Tällä alueella ihmiset nimenomaan ovat maanviljelijöitä ja kalastajia. Siellä infrastruktuuri on hyvin pitkälti tuhoutunut, jotta voidaan varmistaa, että ihmisillä on sitten keskipitkällä aikavälillä myös eh, mahdollisuuksia saada elantoa, niin tästä tulisi pitää huoli. Sitten on pidemmän aikavälin tarpeita, jotka on niin ikään muistettava. Tällä hetkellä YK käyttää myös saarella olevia rauhanturvaajia. He auttavat esimerkiksi teitten raivaamisessa ja siltojen uudelleenrakentamisessa, jotta avun antajat pääsevät paikan päälle. Tässä on oikeastaan se, mitä me olemme tehneet. Voin antaa myös lisätietoja täsmällisimmistä kysymyksistä, jos sellaisia halutaan. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kollegat, onko kenelläkään kysymyksiä? Tämä oli selvä katsaus siihen, mitä on tapahtunut. Niin, edustaja Teokaros. Εγώ θέλω να καλωσορίσω την κυρία Καμιναρά που είναι και από την πατρίδα. Oikein paljon tervetuloa Rova Kaminaara, hän on minun maastani ja hän oli Kyproksella pitkään. Ja haluan kiittää häntä tästä erinomaisesta työstä, mitä hän on tehnyt. Ja haluaisin sanoa, että tällaiset maat, kuten Haiti, niihin on ehkä iskenyt hurrikaani eikä niitä voi suojella. Niin kuin esimerkiksi New Orleans tai Florida, koska kyse ei ole ikään kuin maanjäristyksessä, jossa voitaisiin jotenkin suojella näitä infrastruktuureja. Esimerkiksi Chiilessä seitsemän, seitsemän Richterin maanjäristys, mikä siellä tapahtui, niin se ei vaikuttanut mitenkään, koska heillä oli varauduttu tähän, mutta Haitissa tapahtui maanjäristys ja se oli erittäin tuhoisa. Se tuhosi saaren käytännössä. Nyt kun ajatellaan Haitia ja sen liikenneväyliä, jotka ovat nyt tuhoutuneet, e, infrastruktuuri oli erittäin heikkoa jo ennen tätä ja todellakin kesti tunteja mennä lyhyitä matkoja. Ihmiset olivat kuorma-autossa ikään kuin päällekkäin ja menivät siellä paikasta toiseen, joten tilanne siellä on ollut erittäin hankala. No Haitin hallitus, en ole samaa mieltä, Rova Gaminara, No, ehkä he voivat käyttää näitä EUn varoja ja voivat ehkä hoitaa tämän tilanteen. He muistutan esimerkiksi, mitä tapahtui Papadogin Baby Dogin kanssa, niin en usko, että tilanne on kuitenkaan sama. Niin, haluaako joku muu tässä käyttää puheenvuoron? Niin, olkaa hyvä. Um, I'd like to thank... Haluaisin kiittää ystävällisistä sanoista ja lämpimistä tervetuloa toivotuksista. Olen kovasti samaa mieltä ja tiedän, että tunnette hyvin haitin ja kunnioitan näitä kantaa. Infrastruktuurikysymyksistä olette aivan oikeassa – kyseisessä maassa infrastruktuuri pääsy on hyvin hankalaa. Eilen yhteyksissä YK kanssa, kun halusimme turvata, että näille alueille voidaan päästä, niin sain kuulla, että rauhanturvaajia käytetään, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että päästään alueelle, voidaan korjata siltejä. Ja jotkut toimijat, jo ovat siellä insinöörejä ja voivat siksi juuri tarjota tällaista ensivaiheen tukea, jotta voidaan huolehtia liikkuvuudesta tietenkin ottaen huomioon haitin tilanne. Ei tietenkään lyhyessä ajassa voida suurempia infrastruktuurihankkeita siellä toteuttaa. Ja sitten pitäisikö mennä hallituksen kautta vai suoraan en sanonut, että me olisi yhteydessä kaikkiin kumppaneihin siellä paikan päällä. Olemme totta kai Ochan myös, joka koordinoi näitä aputoimia. Ja New Yorkista oltiin sitä mieltä, että mahdollisuuksien mukaan, siis niin paljon kuin mahdollista, ei kaikkea siis, mutta niin paljon kuin mahdollista pitäisi pyrkiä koordinoimaan hallituksen rakenteiden kautta, ettei syntyisi kiistaa tai menetettäisi turhaan tietoa siitä, mitä resursseja tarvitaan missäkin ja minne kulkevat. Meillä on kymmenen mistä siellä paikan päällä 24 tunnin sisällä saatiin ihmiset sinne hirmumyrskyn jälkeen, että pystyisimme itse arvioimaan, mitä siellä tapahtuu. Meillä on vahvistettu tiimi, teknisen avun tiimi siellä, jota vahvistettiin juuri siksi, että voitaisiin saada selkeä käsitys siitä, mitä siellä tapahtuu. Kysellä ainoastaan hallituksesta, mutta tehdään yhteistyötä hallituksen kanssa, kun se on mahdollista ja järkevää, jotta saadaan apu perille. Teemme yhteistyötä myös kaikkien kumppaneidemme kanssa, joita on rahoitettu jo jonkun aikaa. Tiedätte, että totta kai haitin oikein hyvin – joten asia ei ole niin mustavalkoinen, vaan enemmän harmaan sävyjä siitä, mitä hallitus voi tehdä ja niin edelleen. Mutta Tietenkin näin voidaan saada enemmän tietoa myös aluepaikallistasolta, koska osa tästä tiedosta me tarvitsemme. Pitäisi saada alueelta tietoa siitä, mitkä ovat tarpeet. Ja jos ei ole mahdollista, meillä on myös omat ihmiset siellä paikan päällä, joten tämä ei ole ihan mustavalkoinen tämä kuva. Kiitoksia. Aniceto Rodrigue Onko teillä jotain lisättävää DEPCO-pääosaston näkökulmasta? Yes, uh, thank you. Kyllä, paljon kiitoksia. Haluaisin vain todeta, että DEFCOssa – me olemme erittäin tiiviissä yhteistyössä Ekon kollegoiden kanssa. Me seuraamme tilannetta äh, rakenteellisessa mielessä Haiti on alueen köyhin maa. Me olemme äh, tehneet yhteistyötä heidän kanssaan jo kehitysyhteistyöohjelmien parissa. Eli meillä on 420 miljoonaa euroa kehitysyhteistyötä varten, perinteistä kehitysyhteistyötä varten Haitin kanssa. Yksi näistä tärkeimmistä tekijöistä, ja tämän me olemme oppineet myöskin vuoden 2010 maanjäristyksestä, on se, mitä me kutsumme ja jälleen rakennuksen kehityksen ja avun linkittäminen. Tämä on asia, joka on todella tärkeä ja toistan, me teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Ekon kanssa tästä, tässä asiassa. Tällä viikolla yritämme pohtia sitä, miten voisimme uudelleen suunnata tämän kehitysyhteistyön kun ajatellaan nyt tätä uutta tilannetta, joka syntyi tämän hurrikaani Matthewn takia, haluaisin kertoa, että eh, Stefano Manservisi, pääjohtajamme, kävi maassa 24. 25. lokakuuta, tai siis hän on menossa, ja eh, hän hyödyntää tämän eu celac ministerikokouksen joka mm, tapahtuu Santo Domingossa 25.–26. Eli hän menee kaksi päivää aikaisemmin paikan päälle, jotta hän saa selkeämmän kuvan tilanteesta. Mutta siis me pohdimme sitä, että miten voisimme uudelleen kohdentaa tai muotoilla tämän, tämän hetkisen yhteistyön, jotta se voidaan, voidaan mukauttaa tämän hetkisen tilanteeseen. Aivan nopeasti haluaisin korostaa sitä, miten paljon teemme yhteistyötä DEFCON kanssa. Haiti on yksi prioriteetti maista, jonka olemme identifioineet yhdessä. Tarkoitus on testata paikan päällä sitä, miten humanitaarinen ja toisaalta kehitysapu voivat tehdä yhteistyötä. Toiseksi monet maan ongelmista ovat rakenteellisia luonteeltaan. Vaalejahan on lykätty. Niiden tuli olla ohjelmassa sunnuntaina, mutta nyt hurrikaani sotki suunnitelmat. Eli tällä hurrikaanilla on myös poliittisia vaikutuksia. Jotkin ihmiset sanovat BBCn kanavilla, että hurrikaani on vaikuttanut moniin saariin, mutta eniten haitiin, koska siellä ei ole varauduttu tähän. Eli meidän täytyy katsoa tätä, koska me olemme tarjonneet apua. Siitä täytyy tehdä kestävämpi tulevaisuutta ajatellen, koska hurrikaaneja tulee lisää. No niin, kiitoksia oikein paljon teille molemmille, että tulitte tänne ja kerroitte meille tilanteesta ja kollegoille siitä, että osallistuitte tähän. No niin, aloitimme hiukan myöhässä, mutta meillä oli tämä ongelma päästä tänne rakennukseen. Mutta nyt sitten siirrymme kohtaan 16. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa – Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla. Valiokuntamme keskuttaa, keskittyy oikein, erittäin paljon näihin ihmisoikeuksiin ja täytäntöpanoihin meillä on aina, me olemme aina tehneet lausunnon DROI-valiokunnalle ja lausunnon vaatia on edustaja Preda. Ähm, Kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Olisin halunnut osallistua keskusteluun myös edellisessä aiheessa, mutta koskapa olimme kiireisiä, aikaa oli rajatusti, niin en näin voinut tehdä. Haitin vaalit. Siitähän käydään melko lailla keskustelua. En voi unohtaa sitä, minkälainen kohtelu oli valtuuskunnalla vaaleihin liittyen. Eli tämä on kyllä suhteissamme aika lailla herkkä kohta. Mutta aivan niin kuin puheenjohtaja kehotti, niin siirrytään kohtaan 16 esityslistalla. Minulla on ollut mahdollisuus jo aiemmalla vaalikaudella laatia tämän valiokunnan lausunto vuosikertomuksesta ihmisoikeuksien osalta vuodelta 2015. Olen ollut myös ihmisoikeuksien valiokunnassa esittelijänä, eli olen täysin tietoinen kyllä siitä, miten merkittävä meidän valiokuntamme lausunto on tässä mietinnössä. Se täydentää sitä pohdintaa, jota äh, ihmisoikeuksien alivaliokunnassa käydään nimenomaan tästä vuosikertomuksesta. Edustaja Noiser, kiitos. Ei voi keskittyä. Ei voi keskittyä. Olen tässä mielessä hieman onneton. No niin, vuosikertomus 2015 hyväksyttiin 20. kesäkuuta 2016. Ja se oli paljon tiiviimpi kuin aiemmin. Siellähän on luku yhteistyöstä, kehitysalan yhteistyöstä ja tämä on hyvä kehitystä. Aiemmin näin ei aina ollut. Me olemme korostaneet sitä, että tämä luku pitäisi saada mukaan mietintöön. Nyt sitten voidaan keskustella siitä, onko tämä sivumäärä riittävä vaiko ei. Kun otamme huomioon sen, että ihmisoikeudet ovat totta kai meidän työmme keskiössä ja kun ajatellaan myös sitä valiokuntaa, joka tämän mietinnön esittelee, niin olen tyytyväinen siitä, että tämä luku on mukana tässä laajuudessa. Tässä myös vahvistetaan se, että unioni on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ja myös minun lausunnossani todetaan, että on kehityskysymysten ja toisaalta ihmisoikeuskysymysten välillä selkeä yhteys, joka täytyy muistaa. Jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta eikä niitä toteuteta, niin ei köyhyydestä päästä eroon eikä päästä myöskään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ihmisoikeuksien on oltava toiminnan keskiössä silloin, kun Agenda 2030 täytäntöön pannaan. Ihmisoikeudet on huomioitava kaikissa toimissa sektorirajat ylittäen, ja tähän on sitouduttu. Tämän valiokunnan tulisi korostaa mielestäni sitä, että kun ajatellaan indikaattoreita kestävän kehityksen tavoitteiden osalta, niin tässä täytyisi taata avoimuus ja vastuukysymykset silloin, kun ihmisoikeuksista on kyse meidän tulisi korostaa myös sitä, että kestävä kehitys numero 16 on äärimmäisen tärkeä. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion vahvistaminen, demokratian vahvistaminen, hyvä hallinto, näiden on oltava kaikkien ulkoisten toimien keskiössä. Vuosikertomus mainitsee tiettyjä toimia, joihin on jo ryhdytty Niillä halutaan nimenomaan vahvistaa ihmisoikeuksia operationaalisesti unionin toiminnassa silloin, kun kyse on kehityspolitiikasta. Nyt meillä on enemmän välineitä, sitä äh, välinepakkia ikään kuin on vahvistettu kuin aiemmin. Kuitenkin tietoa tulisi vielä lisätä kumppaneillemme ja komission tulisi aktiivisesti seurata myös täytäntöönpanovaihetta. Olisi hyvä, aivan niin kuin vuosikertomuksen lopussa todetaan, että toteutettaisiin välineistön täytäntöönpanon seurantaa ja tarkastelua. Katsottaisiin, toimiiko järjestelmä hyvin vai voistaisiinko sitä vielä parantaa. Eli täytyy olla myös jonkinlainen seurantajakso, seurantavaihe. Ovatko välineet todellakin hyödyllisiä meille kaikille? Ja sitten lausunnossa on myös hyvin tärkeä seikka, nimittäin ihmis oikeuksien tulisi olla välttämättömänä osana poliittisessa vuoropuhelussa kaikkien kumppaneittemme kanssa. Ja toisaalta haluan johdonmukaisuutta myös kehityspolitiikan kanssa. Täytyy muistuttaa, että on tarpeen vahvistaa yhteistyötä ja koordinointia kaiken ulkoisen politiikan osalta ja niiden välineiden osalta, joita toteutetaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla. En ole uno, tarkoittanut sitä, että olen myös tässä toisessa aiheessa esittelijänä. Sitähän ei saa unohtaa. Minun lausunnossani on hyvin yksinkertainen viesti. Meidän täytyy vahvistetusti ottaa myös kehityspolitiikassa ihmisoikeudet huomioon. Tätä meiltä odotetaan, tätä odotetaan unionilta. YK on Eritrea erityislähettiläs tästä hiljan muistutti meiltä odotetaan nimenomaan sitä, että me puolustamme ihmisoikeuksia äh, ja asetamme ihmisoikeudet toimintamme keskiöön. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Et ole ainoastaan esittelijä tässä, vaan seuraavassakin aiheessa. Tänään on todellakin sinun päiväsi. Äh, olet tässä nyt avainhenkilö monessakin kysymyksessä tänään. Meillä on kolme puheenvuoropyyntöä Ensimmäiseksi edustaja von Sulika. Euh, bien sûr que je dois... Niin, totta kai minun täytyy sanoa muutama sana tässä nimenomaan tälle esittelijälle. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tämän täydellisen lausunnon laatimisesta. No, ikävä kyllä Äh, monissa maissa demokratia on vähentynyt, kun ajatellaan populismia, ääriliikkeitä, perustuslakiongelmia. Tämä äh, on johtanut monissa, esimerkiksi Afrikan ja Aasian maissa, vallansiirtoon. Ihmisoikeuksien ja demokratian täytyy olla kehitysagendamme ytimessä ja meidän täytyy pitää tarkasti silmällä niitä täytäntöönpanotoimia, joita haluamme soveltaa. Meidän täytyy korostaa sitä vahvaa yhteyttä hyvän hallintotavan ihmisoikeuksien turvallisuuden ja köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen. EU täytyy olla etulinjassa ihmisoikeuksien puolustamisessa maailmassa. täytyy varmistaa, että välineet ovat tehokkaat ja sopivat väestön ja niiden kansalaisjärjestöjen osalta, jotka tekevät työtä paikan päällä. Täytyy myöskin kunnioittaa ihmisoikeuksia julkisen ja yksityisen välisessä kumppanuudessa. Tätä täytyy tukea. Meidän täytyy vaatia myöskin yrityksiltä mm, hyvää täytäntöönpanoa. Se tuo lisäarvoa, joka voi myöskin vahvistaa talouden, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita, joita meillä on. Varsinkin nyt, kun meillä on hyvin suurta maahanmuuttoa, meidän täytyisi keskittyä sen juuriin, ja tämähän johtuu usein ihmisoikeuksien rikkomisesta, oikeusvaltioperiaatteen puuttumisesta ja turvallisuuskysymyksistä. Näitä asioita täytyy pitää sellaisena, että niistä ei voi äh, käydä keskustelua tai niistä pitäisi kiistellä. Ja äh, tämä pitäisi tapahtua paikallis, paikallisten järjestöjen kautta niin, että voimme varmistaa, että politiikka on todella tehokasta paikan päällä. Kun ajatellaan kauppasopimuksia, investointisopimuksia, mm, joita nyt on hyvin paljon, niin täytyy muistuttaa komissiota, että näiden maiden täytyy myöskin asettaa sitovia ihmisoikeuslausekkeita ja myöskin komission täytyy vaatia vaikutusten arviointia ja myöskin täytyy korostaa turvallisuuden ja kehityksen välistä linkkiä ja kiinnittää enemmän huomiota kehitysyhteistyöhön ja ihmisoikeuksien noudattamiseen toivottavasti voimme toimia tässä kunnianhimoisesti niin, että voimme AFETissa toimia. Ja haluaisin vielä kiittää tässä kollegaani herra Preda tästä lausunnosta. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Me olemme nähneet tässä romanialaisten ystäviemme lingvistiset taidot. Täällä puhutaan englantia ja ranskaa. Tämä on hyvin vaikuttavaa, tämä kielitaito. Seuraavaksi edustaja Albiol. Gracias. Bueno, nosotras entendemos que, que la opinión no, no recoge o no hace referencia. Kiitos. Tässä lausunnossa ei viitata keskeisimpiin haasteisiin, joita kohtaamme ihmisoikeus politiikassa ja olemme kohdanneet viime vuosina. Ensinnäkin mielestäni olisi tarpeen katsoa sitä, miten ihmisoikeuksia voidaan nähdä välineenä ja sitten tarkistukset, jotka liittyvät pakolaisiin ja siirtolaisiin. Tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan ihmisoikeusrikkomuksia vuonna 2015 valitettavasti tänäkin vuonna. Mutta me esitämme muutamia tarkistuksia, viitaten YK ihmisoikeusjulistuksen artiklan 13, jonka mukaan siirtolaisuus on ihmisoikeus. On selkeästi todettava, että tätä ihmisoikeutta nyt rikotaan. Lisäksi järjestelmällisesti rikotaan siirtolaisten ihmisoikeuksia EU-ssa ja ulkorajoilla ja maissa, joiden kanssa ei ole sopimuksia – Siksi on saatava loppusopimuksille, tällaisille sopimuksille, kuten Turkin kanssa solmittu sopimus, joka on järjestelmällinen ihmisoikeusrikkomus. Samantyyppisesti on kiinnitettävä huomiota kielteisiin vaikutuksiin, joita syntyy, kun pakotetaan maita maksamaan ulkoista velkaa. Silloin ei voida käyttää näitä varoja oman maan kansalaisten tukemiseen. Tärkeää tähän lausuntoon olisi sisällyttää myös vapaakauppasopimusten vaikutukset. Jos ajatellaan EUn ja heikommassa asemassa olevien maiden välisiä sopimuksia, nämä avataan ovet monikansallisille yrityksille. Ja näissä yhteyksissä syntyy usein ihmisoikeusrikkomuksia. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota sotilastoimiin, joita jäsenvaltiot tukevat – ja ihmisoikeusrikkomusten lisääntyminen, Libya, Irak, Afganistan. Miten tällaiset sotilaistoimet ovat lisänneet ihmisoikeusrikkomuksia? Lopuksi painottaisimme sitä, että on tärkeää taistella ihmisoikeusrikkomuksia vastaan kautta maailman. Ja voisimme pahoitella sitä, että joidenkin jäsenvaltioiden – puolelta ei haluta antaa mahdollisuutta avoimiin tuomioistuin käsittelyihin ja estetään tuomio- oikeuslaitosten toimintaa. Toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia sitten Heidi Hautala. Uh, uh, I think, uh... Kiitos puheenjohtaja. Voimme varmaankin sanoa, että sekä Weidenholzerin mietintöluonnos ja myös kollega Predan luonnos ovat oikein hyviä haluaisin täsmentää muutaman seikan. Ensinnäkin olisi hyödyllistä, jos nostettaisiin esille hyvin tärkeä kehitys, jota on tapahtunut ihmisoikeusrikkomuksissa ja tämä koskee lähestulkoon kymmeniä miljoonia ihmisiä. Kyseessä on kastipohjainen syrjintä. Olen perehtynyt aiheeseen jossain määrin ja edelleenkin Etelä-Aasiassa. Kyse on jokapäiväistä elämästä. Tätä vastaan meidän tulisi myös taistella. Aion tehdä tarkistuksen nimenomaan kastipohjaisesta syrjinnästä. Jos nyt katsomme Weidenholzerin mietintöluonnosta, niin kenties siinä voitaisiin hieman täsmentää kohtia 35 ja 37. Siinä pitäisi vaatia riittäviä varoja, jotta huomioidaan turvapaikanhakijoiden tarpeet. Näitä varoja ei kuitenkaan pitäisi perinteisestä kehitysavusta viedä. Mehän tiedämme, että tämä on jatkuvaa taistelua EU-ssa. Tätä seikkaa meidän tulisi korostaa aina, kun se suinkin on mahdollista. Ihmisoikeusperusteinen lähestymistapa Christian Predan mietintöluonnoksessa on tervetullut. Meidän täytyy jatkossakin muistuttaa komissiota ja korkeaa edustajaa tästä. Tässä on pysyvän esittelijän äh, rooli ja myös tämän mietinnön esittelijän rooli, eli tämä kaksi roolisuus ikään kuin tässä ehkä auttaakin meitä. Kyse ei ole ihmisoikeuksia sopimuksista yleisellä tasolla maailmassa, vaan kyse on siitä, mitä EU voisi tehdä ja mitä komission ja korkean edustajan ja ulkosuhdepalvelun tulisi tehdä ihmisoikeuksien alalla. Thank you. I don't have anybody... Kiitos. Täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Täällä on komissiosta Rinaldi, jo, äh, Rova Rinaldi, joka ehkä haluaa lyhyesti sanoa jotain. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää herra Predaa rohkaisusta sille, että mm, työstämme tätä lähestymistapaa. Me olemme nähneet, että työkalupakki, joka hyväksyttiin 2014 lähtökohtana tälle työlle, me olemme käyttäneet tätä työkalupakkia tälle metodologialle ja nyt sitten koulutamme kollegoita valtuuskunnissa, että todellakin panevat nämä asiat toimeen, joten seuraavassa raportissa, mitä olemme tehneet tänä vuonna, mm, saatte lisää tietoa tästä, mutta nyt on liian aikaista puhua arvioinnista, koska tulee kestämään jonkin aikaa ennen kuin voimme sanoa, että kehitysyhteistyö etenisi tällä saralla. Meidän täytyy muuttaa ihmisten toimintatapoja, koska tässä täytyy myöskin muuttaa ihmisten ajattelutapaa tästä asiasta, mutta me olemme kyllä oikealla tiellä. Me koulutamme kollegoja, me muutamme myöskin sisäisiä toimenpiteitämme varmistaaksemme, että ihmisoikeudet otetaan huomioon uusissa ohjelmissa tai hankkeissa, joita me suunnittelemme. Ja me olemme Euroopan parlamentin käytössä, voimme kertoa myöskin näistä lähestymistavoista ja askeleista, joita otetaan kohti tätä lähestymistapaa. Kiitos. Herra Preda, onko vielä jotakin lisättävää? Niin, haluan kiittää kollegoita. jotka ilmaisivat kommentteja siihen suuntaan, että pitävät lausunnon sisältöä hyvänä. Vaikkakin kollega joutui jo poistumaan, hän totesi, että hänellä on äänestys toisessa valiokunnassa, niin haluaisin kuitenkin täsmentää sen seikan, että tämä lausunto on kuitenkin hyvin lyhyt teksti, 1500 merkkiä. Ymmärrätte varmasti, että nämä rajoitukset meitä kaikkia koskevat. Ei tämä ole mikään vuosikertomus, jota me itse pääsemme valiokuntana laatimaan. Eli 1500 merkkiä, ei siinä ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Ei siinä voi lähteä luettelemaan kaikkea sitä, mitä pidetään kiireellisinä seikkoina. Amerikkalaista interventiota, vapakauppasopimusta, kaikkea sitä, kaikkia niitä teemoja, jotka ovat poliittisille ryhmille tärkeitä. Tämä on aivan mahdotonta. Meillä on tämä aivan fyysinen merkkimäärään liittyvä rajoitus, joka meitä rajoittaa. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että tämä on meidän valiokuntamme lausunto, DEVE-valiokunnan lausunto ihmisoikeusvaliokunnalle. Weidenholzer on tänä äh, vuonna laatinut siis varsinaisen mietinnön ja sehän sisältää monia, monia teemoja, aihealueita – Kyse on siitä, että meidän valiokuntamme näkökulmasta nostetaan esille keskeisiä seikkoja, jotka liittyvät tähän vuosikertomukseen. Sitten taas ihmisoikeuksien arjovaliokunnassa vetosin sen puolesta, että olisi jonkinlaista johdonmukaisuutta valiokuntien tekemän työn välillä – Toivon, ettei tätä nyt pidetä liian uskallettuna pyrkimyksenä. Pyytäisin kollegoita perehtymään DROI-valiokunnan äh, mietintöön. Jos nyt tehdään tähän lausuntoon tarkistuksia ja sitten havaitaankin myöhemmässä vaiheessa, että mietintö kattaa jo kyseisen aiheen, niin loppujen lopuksi käy niin, että mietinnössä on jo käsitelty aiheita, joista on sitten haluttu lausuntoon tarkistuksia tehdä. Eihän tämä näin ole järkevää. Jos joku kysymys on jo mukana, niin ei sitä sitten tarvitse enää korostaa. Täytyy muistaa, että osa meistä on myös DROI-valiokunnan jäseniä ja silloin se on tietenkin helpompaa. Mutta DEVE-valiokunnan jäsenet voivat kaikki lukea Weidenholzerin laatiman mietinnön ennen kuin ajattelevat, että tässä lähdetään ikään kuin uusia mantereita löytämään ja tehdään jotakin uusia keksintöjä. kollegat ja aivan erityisesti Weidenholzer on arvostettu jäsen ryhmässään, eli pyydän kaikkia sosialisteja toimimaan niin, että Weidenholzerin työtä ei tässä ikään kuin tehdä toisempaan kertaan. Ei samaa tekstiä uutta kertaa kannata laatia. Kiitos puheenjohtaja, että sain puhua näin pitkään. Much. Paljon kiitoksia edustaja Preda. Tarkistusten jättämisen määräaika on lokakuun 13. kello 12. Mutta olet oikeassa. Ei tarvita paljon tekstiä hyvän viestin välittämiseksi. Tämä voidaan tehdä lyhyemminkin. No, se voisi olla hyvä ajatus. Tärkeintä, tärkeintä ei ole se, että on tietty määrä tarkistuksia, vaan selkeä viesti. Yeah, and we have another opinion. Oh. Ja meillä on toinenkin lausunto, eli tarkistusten jättämisen määräaika 13. lokakuuta kello 12. Ja sitten kohta 17. Tässä puhumme oma mietinnöstä kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta. Tämä on hyvin tärkeä asia. Se on tärkeä, koska tämän täytyy olla tehokasta, mm, vähentää köyhyyttä, ja koska myöskin on tärkeä konferenssi, korkean tason kokous Keniassa marraskuussa tulossa. Meidän mietintämme myöskin tulee olemaan osa sitä kokousta. Se on osa Busan prosessia. Valmistelija varmasti haluaa kertoa omista ehdotuksistaan Mm, ja myöskin meidän panoksestamme tähän tärkeään konferenssiin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että muistettaisiin, että meillä on ensimmäinen keskustelu. Ja tässä otetaan huomioon kollegan näkemykset. Tämä on lausunto, luonnos, joka teillä nyt on siis edessänne. No, ajatus tässä nyt ensimmäisessä näkemysten vaihdossa on tässä muotoilla parlamentin kanta ennen tätä yhteistyökokousta, kehitysyhteistyökokousta, ja joka siis tapahtuu Nairobissa mm, vuoden lopussa. Ja tässä ajatuksena oli myöskin vaikuttaa unionin kantaan liittyen tähän tärkeään kokoukseen. Ja tämä, äh, tämä on sellainen asia, jota kovasti käsitellään komissiossa neuvostossa. No sitten tiedoksenne, äh, kun ajatellaan tämän Nairobin kokouksen valmistelua, niin viime viikon lopulla olin äh, Seulissa pidettiin Steering Committeein 11. kokous joka liittyi neuvotteluihin ja loppuasiakirjaan, joka sitten hyväksytään joulukuussa. Tämä tapahtui siis viime viikon lopussa. Euroopan unioni on totta kai myöskin edustettuna tässä kyssä ohjauskomiteassa. Ja tietysti siellä myöskin komissio kertoo sitten edistyksestä siellä ja siitä, miten neuvottelut etenevät. Ja tässä Totta kai myöskin meidän kantamme on esitetty ohjauskomitean jäsenille. Ja nyt sitten puhun tästä sisällöstä, lausunnon sisällöstä. Ja ö, kerron nyt tärkeistä, tärkeimmistä asioista. Tässä on nyt kolme tärkeää ajatusta. Ensimmäinen on se, että täytyy saada kehitysyhteistyö tehokkaaksi ja tässä kun ajatellaan tätä äh, kehitysyhteistyön tehokkuutta, niin se täytyy olla kaikkien toimijoiden käytössä ja täytyy saada äh, saavuttaa kehitysyhteistyön tavoitteet, äh, eli kestävän kehityksen tavoitteet. Ajatus on se, että käytetään julkisen ja yksityisen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tässä nyt painotetaan sitä, että äh, kehitysyhteistyön tehokkuus olisi jatkuvaa. Se on tärkeää ja on osoitettu, että tämä on hyvin tärkeää, koska nämä maat, äh, äh, näitä maita on pystytty tukemaan jatkuvasti, joten nyt tätä asiaa täytyy rakentaa eteenpäin. Täytyy myöskin ajatella 2030 agendaa, eikä pitäisi unohtaa näitä eri toimijoita. Eli eh, tässä täytyy selkeästi määritellä jokaisen rooli. Ja näin voidaan vahvistaa kehitysyhteistyön tehokkuutta samanaikaisesti institutionaalisella tasolla, että saadaan aikaisesti yhteistyötä globaalilla tasolla. Tämä pohjautuu Busanin kokoukselle 2011 ja se on tärkeää, ei ainoastaan kun ajatellaan kehitysyhteistyön toimijoiden inklusiivisuutta, vaan myöskin, että voidaan edistää tehokkuutta, jota tulisi näin ollen vahvistaa. Ja Tarkoituksena on saada aikaiseksi yhtenäistä politiikkaa ja ottaa huomioon myöskin tuo 2030-agenda. No sitten toinen viesti, jonka haluaisin nyt tässä tuoda esille, se, että täytyy tehdä selväksi äh, globaali osuus ja äh, unioni täytyy tässä toimia johtavassa roolissa. Sen täytyy ensinnäkin ottaa huomioon 2030 agenda ja tämänhetkinen tehokkuusagenda. Unionin täytyy myöskin vaikuttaa tähän globaaliin tasoon ja myöskin kehitysyhteistyöryhmään. Sillä voi olla lisäarvoa kun ajatellaan kansainvälisiä foorumeja, varsinkin 2030 agendan osalta. Ja tämä onnistuu, mikäli tämän ryhmän rooli on sellainen, että se saadaan järjestettyä hyvin. Ja tässä mietinnössä puhutaan tietyistä parannuksista, joita tarvitaan Ensinnäkin mainitsen tässä lausunnossa, että näitä parannuksia tarvitaan, varsinkin mitä tulee valvonnan rooliin ja, jo, ja myöskin vastuuseen ja myöskin siinä, miten voidaan määritellä viestintä ja yhteistyö kehitystoimijoiden kanssa, varsinkin OECDn piirissä. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myöskin erilaiset järjestöt, yksityinen sektori ja niin poispäin. Ja myöskin tässä on selkeä rooli kehitysyhteistyön globaalille ryhmälle. Ja tämä on siis tuossa kohdassa kuusi ja tässä puhutaan myöskin Agenda 2030 täytäntöönpanosta. Kun ajatellaan tuota globaalia kumppanuutta tehokkaan kehitysyhteistyön edistämiseksi, niin tässä on tehty mielenkiintoisia ehdotuksia, jotta voidaan varmistaa, että tämä instituutio toimii moottorina – ja että edistetään vuoropuhelua kehitysyhteistyön tehokkuudesta. Ja tämä toimisi katalysaattorille ja myöskin Ja sitten myöskin pitäisi kehitysyhteistyön agenda edistää unionin tasolla, mutta myöskin maailmanlaajuisella tasolla – tässä puhutaan Euroopan unionin edistymisestä, jotta tästä saataisiin avoimempaa. No sitten yhteisestä ohjelmista tässä on otettu huomioon kyllä edistyminen, mutta tässä on jo kestänyt 2013, koska on pyydetty komissiolta eurooppalaisen mekanismin vahvistamisesta – jotta voitaisiin vahvistaa parempaa täydentävyyttä äh, ja tehokkuutta. Tässä on tiettyjä kohtia, joissa pyritään globaalilla tasolla edistämään tätä. triangulaire. L'Union pourrait se Unioni voisi olla aloitteellisempi, systemaattisempi silloin, kun kyse on kansalaisyhteiskunnasta, kumppaneista, ohjelmointin työstä ja siitä tehtävästä yhteistyöstä. Meillä on tavoite numero 16. Se perustuu ihmisoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen. Kyseessä on keskeinen elementti, jotta kehitysapu voi edesauttaa meitä köyhyyden vähentämistavoitteessa. Hyvä hallinto, demokratia, oikeusvaltio, kaikki tämä tulee olla toimintamme huolimme keskiössä. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että olen voinut hyödyntää sihteeristön hyvän tahtoisuutta, sai hieman lisämerkkejä. Haluan kiittää Annia aivan erityisesti tästä, koska aihe oli näin monimutkainen, niin sain sitten laatia hieman pidemmän tekstin. Mutta totta kai varmasti löytyy vielä täsmennettävää lisävalaistusta. Eli Tarvitaan valaistusta esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osalta. Todennäköisesti täytyy perehtyä myös alustaviin tuloksiin vuodelta 2016, kun teemme eh, kansainvälistä yhteistyötä ja olemme tästä saaneet tuloksia alustavasti tässä aivan hiljan. Haluan kiittää myös sihteeristöä, Kristianisia saadusta avusta tässä aiheessa. Kiitos. Thank you very much. Merci beaucoup. Oikein paljon kiitoksia. Ensimmäinen puhuja on edustaja Väyrynen. To speak Finnish. Puhun suomea. Yeah. I made mistake. I'm sorry, okay. I, I missed... Anteeksi. Patricia Toija ensimmäisenä. Ehm, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin esittelijää kiittää kiittää. Hän on todella tehnyt hyvää ja arvokasta työtä. Tämä on monimutkainen asia. Meillä ei ole paljon aikaa, meillä on myöhemmin mahdollisuus tähän aiheeseen palata. Mutta uskoakseni on kuitenkin tärkeää painottaa tätä tavoitetta. Euroopan unioninhan pitäisi kulkea todella etunenässä, kun puhutaan siitä, miten tehokkaasti kehitysapu voi toimia. Ajattelen tässä ilmastonmuutosta, siirtolaisuutta ja niin edelleen. Euroopan unionin on siis näytettävä tässä tietä, kuljettava kehityksen etunenässä. Ja kun näin halutaan toimia, niin voidaan todella saada loistavia tuloksia aikaiseksi – Minusta tuntuu, että tämä on tärkeä asia Euroopan unionissa kaiken kaikkiaan. Hyvin tärkeää on siis vahvistettava juuri kehitysyhteistyön tehokkuutta. Tämä on todella nyt välttämätöntä, kun lähdetään valvomaan nyt tuloksia ja laatua. Se on tärkeää. Ei se riitä, että asioita tehdään, vaan työ pitää tehdä myös hyvin – ja silloin on tarkasteltava asiaa tarkkaan. Agenda 2030, ihmisoikeudet, kestävyys, nämä asiat ovat totta kai tärkeitä. Ja sitten kaikki taloudelliset vaatimukset ovat selkeitä myös, koska resursseja meillä ei ole loputtomasti. Vaikka toisaalta meillä tarpeet kasvavat, kuten Juuri me esimerkiksi keskustelussa, jota käytiin äitistä. Syyrian piispan kanssa esimerkiksi olemme puhuneet myöskin surullisesta tilanteesta, eli tarpeet ovat rajattomat, mutta mahdollisuutemme auttaa rajalliset. Yhden asian haluaisin ottaa vielä esiin. Haluaisin, että voisimme vielä pohtia vähän sitä miten tärkeää on tukea toisaalta kumppanuuksia ja toisaalta ajaa tällaista kattavaa, laajaa lähestymistapaa, joten tämä uusi, mikä tämä uusi ryhmä onkaan, uusi ja korkean tason ryhmä, mutta mitä tämä lopulta tarkoittaa? Kaikkien vastuu kasvaa se on se lähestymistapa, joka meillä tulisi tässä olla, mutta jos jatkuvasti järjestetään lisää seminaareja ja niin edelleen, niin lopulta sitten puhutaan koko aihe ihan kuoleaksi. Kyllä tämä oikea suunta sinänsä on, mutta ei saa käydä nyt niin, että lopulta asiat ovat niin monimutkaisia, on niin suurisuuntaiset suunnitelmat, että ei enää pystytä käsittämään – tätä kokonaisuutta. Eli pitäisi todella keskittyä nyt kaikkein olennaisimpaan. Tämäkin liittyy siihen, miten rajallisia resursseja meillä on ja niitä pitää siis käyttää tehokkaasti. Mutta hyvin rohkeasti pitäisi mielestäni tässäkin asiakirjassa lähestyä tätä aihetta. Aion tehdä tarkistuksia – kansainvälisten virastojen yhteydessä myös on nähtävä se, mikä suhde on sillä, että kuinka paljon varoja menee tällaisen laitoksen pyörittämiseen, jos vaikka 70 prosenttia menee hallintokustannuksiin ja 30 prosenttia varsinaiseen kehitysapuun, niin eihän se käy päinsä, sanon tämän nyt hiukan brutaalisti, mutta Tämä on tosiasia, johon on kiinnitettävä huomiota. Usein on niin, että on olemassa tietty rakenne, jonka tarkoitus edistää kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälinen taho, joka on yhteydessä sitten yhteistyössä kansallisen tahon, pienemmän tahon kanssa, eikä saa käydä niin, että hallinnolliset kustannukset karkaavat vallan käsistä, tai että tehdään päällekkäistä työtä. Tästä on huolehdittava myös EU:ssa on katsottava, mikä on suhde hallinnollisten kustannusten ja varsinaisten tulosten välillä. Eli ei niin, että työtä tehdään, mutta apu ei tule tehokkaasti perille. Tämä ajatus on saatava riittävän voimakkaasti tekstissä esiin. Ja sitten eri välineet, joita tuetaan monenvälinen yhteistyö. Varmasti uudet yhteistyön mallit voisivat olla myös ihan tervetulleita. Tässä pidän ihan hyvänä esittelijän kantaa ja pidän ihan hyvänä monia seikkoja tässä, joita en halua enää ottaa tässä uudestaan esiin mutta tärkeää on, että keskitytään muutaman tärkeimpään seikkaan. Haluaisin vielä kerran toistaa siis, että tämä on sisällöllisesti varsin hyvää työtä, erittäin tarkkaan tehtyä. Kyse on tehokkuudesta totta kai, ja silloin on tärkeää, että me ennen kaikkea toimimme tehokkaasti, aivan oikeasti. Aivan oikein sanoitte, että EU on kuljettava tässä kehityksen etunenässä. EUlla on tärkeä rooli myös kansainvälisissä elimissä. Olisi hyvä, jos pääsemme tekemään näin tehokasta työtä. Kiitos. Thank you, thank you. Kiitoksia Patricia. Nyt sitten Paavo Väyrynen. Yes, and I'm going to speak. Aion puhua suomea. We all need our lessons. Me kaikki tarvitsemme luotua. Otan protestoimalla sitä, että tuolla äskeisessä yhteiskokouksessa ei ollut suomen kielen tulkkausta. Mm. En tiedä, mistä se johtuu. Olen varma, että suomen kielen tulkit olisivat mielellään tulleet, jos heitä olisi pyydetty. Tilanne on sikäli hassu, että ulkoasianvaliokunnassa ei ole yhtään suomenkielistä jäsentä, joten siellä ei ole suomen kielen tulkkausta, mutta täällä on, ja kun oli yhteiskokous, niin tietysti olisi pitänyt olla tulkkauksen paikalla. Mitä ei tähän kollega Predan laatimaan mietintöluonnokseen tulee, niin se on mielestäni varsin hyvä. On tietysti selvää, että täytyy pyrkiä käyttämään resurssit hyvin tehokkaasti, koska niitä on rajallinen määrä käytettävissä. Tämä koskee sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Ja tietysti on niin, että on tärkeää myös määrällisesti päästä asetettuun 0,7 prosentin tavoitteeseen. Jos päästään ja samalla vielä tehokkuutta lisätään, niin sitten saadaan todella hyviä tuloksia aikaan. Minulla on mielessäni filosofinen kysymys tai kysymys, joka liittyy käsitteisiin. Aikaisemminhan puhuttiin kehitysavun tehokkuudesta. Nyt puhutaan kehitysyhteistyön tehokkuudesta, eh, jolla korostetaan tasavertaisuutta. Ei ole enää avun antajia, avun vastaanottajia, vaan tasavertaista yhteistyötä. Mutta nythän meillä on vielä laajempi käsite, kehityspolitiikka. Jos ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista, niin siinähän tarvitaan laajalti kehityspolitiikan eri välineitä. Ja nyt minun kysymykseni kuuluu, että pitäisikö meidän tässä mietinnössäkin tarkastella kehitysyhteistyön roolia koko kehityspolitiikan tehokkuuden lisäämisessä. Otan esimerkin, mitä tämä voisi tarkoittaa. Me tiedämme, että köyhyyden poistaminen on onnistunut parhaimmin niissä maissa, missä on saatu aikaan taloudellista kasvua. Ulkomaan kauppa lisää kasvua. Ja tietysti jos me sijoitamme kehitysyhteistyövaroja, odavaroja, eh, Aid for Trade-toimintaan, kauppaa edistävään kehitysyhteistyöhön, niin se on hyvin tehokasta koko kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttamista ajatellen – Toinen esimerkki voi olla se, että jos me saamme odavaroilla synnytetyksi yksityisellä sektorilla kasvua, niin tämä on omiaan poistamaan köyhyyttä ja tätä kautta me edistämme tehokkaasti eh, kehityspolitiikan tavoitteita. Että voi olla paikallaan ryhtyä pohtimaan sitä, että käsitteellisesti alkaisimme siirtyä tarkastelemaan kehityspolitiikan tehokkuutta laajemmin kuin vain kehitysyhteistyön kautta. Itse asiassa kollega Predan mietinnössä on tällaisia aineksia, mutta pitäisikö tämä ehkä selvemmin tähän mietintöön kirjoittaa, sitä me voisimme yhdessä pohtia. Kiitoksia. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Heidi Hautala. Puheenjohtaja, nyt kun teillä on ne kuulokkeet korvilla, niin sen kun pidätte ne siellä. Ähm, voi sanoa, että olen täysin samaa mieltä kuin edeltäjäni Suomen kehitysministerinä kollega Väyrynen, eh, että olemme siirtyneet tällaiseen strategiseen käsitteeseen kuin kehityspolitiikka. Ja olisi sitten luonnollista, että myöskin tässä eh, kehitysavun tehokkuutta käsittelevässä kansainvälisessä prosessissa, niin tämä näkyisi paremmin, mutta usein tällaiset käsitteelliset muutokset eh, tulevat näkyviin ja ne formuloidaan vasta paljon myöhemmin, kun tämä kehitys on jo totta. Ja olen samaa mieltä myös siitä kollegojen kanssa, että tämä eh, kollega Predan lausunto on, on, se on, se on varsin hyvä ja kattava. Ehkä haluaisin sinne kuitenkin tuoda enemmän tällaista ajatusta demokraattisesta omistajuudesta. Ja kun muistamme, mitä Busanissa tapahtui, niin siellä yksi kaikkein suurimmista turhautumisen aiheista oli se, että kansalaisjärjestöt eivät kokeneet, että heidät otettiin vakavasti. Ja he toivat nimenomaan esiin tätä, että, että hyvin monissa maissa se kansalaisjärjestön ja järjestöjen tila toimia oli koko ajan kaventumassa. Ja mielestäni meidän pitää korostaa sitä, että ei tarvita ainoastaan kehitysmaan omistajuutta, vaan myös demokraattista omistajuutta. Ja haluaisin ehkä lisätä tämän maagisen sanan demokraattinen sinne joihinkin kohtiin. Sitten kun täällä kappaleessa 13 puhutaan näistä erilaisista toimijoista, jotka pitää saada mukaan, kansalaisyhteiskunta, yksityissektori, paikallisyhteisöt, hallitukset, niin eh, siitä minusta puuttuu yksi eh, ryhmä ja se on siis eh, tutkijamaailma. Tutkijamaailmalla on hyvin suuri merkitys siinä, kun, kun sitten luodaan linjoja ja tehdään päätöksiä, joilla ohjataan kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa. Haluaisin sen sinne lisätä. Jonnekin sinne kappaleen 13 tienoille haluaisin myös tuoda esiin tämän yritysvastuun sen takia, että kun nyt tarkoitus tietenkin on, on mobilisoida mahdollisimman paljon yksityissektorin voimavaroja, niin minusta se puuttuva lenkki tässä ajatusketjussa on se, että ei tietenkään haluta millä ehdoilla tahansa Eh, yksityissektorin varoja, eikä varsinkaan haluta millä ehdoilla tahansa eh, ohjata julkisia kehitysvaroja yksityissektorille, vaan myös yksityissektorin pitää noudattaa tiettyjä tehokkuusperiaatteita ja, ja sitoutua yritysvastuuseen. Ja odottaisinkin muuten tässä yhteydessä, että, että komissio vihdoinkin saisi aikaan sen, että sieltä tulisi luvattu toimintasuunnitelma Responsible Business Conduct. Ja siinä olisi meille erittäin paljon myös kehitysvaliokuntana tekemistä. Mutta valitettavasti komissio istuu tämän ehdotuksen päällä ja sitä ei nyt millään saada sieltä ulos. En tiedä miksi. Sitten tota, ihan minusta hienosti tässä kappaleessa 17 puhutaan siitä, että, että kehitysavun merkitys juuri vähiten kehittyneissä maissa on, on erittäin suuri. Ja toiseksi, että kehitysavulla voidaan aktivoida muita kehitystä tukevia tekijöitä, eli siis varmasti näitä myöskin yksityissektorin voimavaroja, niin siihen haluaisin kuitenkin tuoda tämän muistutuksen siitä, että edelleen ovat voimassa nämä sitoumukset, joilla avunantajavaltiot pyrkivät täyttämään 0,7 prosentin kehitysyhteistyörahoitusosuutensa, siis BKTstä mitattuna. Ja tästä pääsenkin siihen teemaan, että mielestäni tämän Busanin prosessin yhteyttä OECD DACkiin eli OECDn kehitysapukomitean pitäisi lisätä. Ja itse asiassa uskoisin, että, että juuri tämä OECDn kehitysapukomitea DAC voisi olla se taho, joka yhä tiiviimmin seuraa sitä, että näitä, näitä ä, tuloksia mitataan ja että kannustetaan yhä tehokkaampaan yhteistyöhön. Ja kappaleessa seitsemän on hyvä huomio siitä, että tällä hetkellä tämä, tämä, tämä Busanin prosessin koordinaatio kärsii voimavarojen puutteesta ja tälle pitäisi jotakin tehdä sitä voi todella täysin tukea. Ja nyt kun lähestyy tuo Nairobin kokous, niin, niin tota, vetoaisin edustaja Predaan, että hän todellakin lähtisi sinne edustamaan Euroopan parlamenttia. Nimittäin minusta olisi aivan ennen kuulumatonta, jos parlamentti olisi edustuttuna siellä Nairobissa, jonne varmasti EU lähettää ihan merkittävän äh, delegaation. Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Minulla ei ole muita puhujia täällä, mutta Chantel Marinessen on paikalla. Hän on ollut aikaisemmin ja myöskin Katerine Taffelin Chantal on unit. Niin, hän on täällä pääjohtaja Padan sijaisena paikalla. Chantal, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ensin haluaisimme kiittää edustaja Predaa tästä hyvin hyödyllisestä tekstistä. Ohjauskomiteassahan tämä oli jo esillä GPEDCC. Olemme huolehtineet siitä, että jäsenvaltiot ovat sen saaneet myös, mutta ehkä voisimme palata niihin asioihin, jotka ovat meille tärkeitä, kun ajatellaan kehitysyhteistyön tehokkuutta. Nyt ei keskitytä enää apuun, vaan kehitysyhteistyöhön. Eli voidaan sanoa, että nyt on otettu useampi toimija mukaan. Näin Busanista lähtien haluamme, että tämä on tärkeänä esillä, kun ajatellaan Agendan 2030 täytäntöönpanoa. Haluamme edelleen tukea demokraattista omistajuutta, sen periaatteita, mutta myöskin sitä, että tulosten on oltava avoimia ja vastuun velvollisuudesta on huolehdittava, kuten GPDCssä. Ja meksikolaiset ovat ehdottaneet viidettä periaatetta, niin ettei ketään jätetä Tähän periaatteeseen tutustumme nyt jäsenvaltioiden kanssa. Haluamme katsoa, miten tätä voitaisiin täytäntöpanna, mutta meitä kiinnostaa kovasti tuo tehty ehdotus. Meistä tuntuu, että kehitysyhteistyön tulisi sisältää kaikki kehitysyhteistyön virrat, jotta voidaan täytäntöönpanna kestävän kehityksen tavoitteita. Me puhumme noista virallisesta kehitysavusta. Periaatteiden pitäisi koskea myös yksityistä sektoria – kauppavirtoja myös. Ja myöskin etelän ja etelän välinen yhteistyö ja erilainen rahoitusyhdistelmä myös yksityinen saada. Eli nämä ovat tärkeitä periaatteita. Olisi hienoa, jos olisi mahdollista, kun sanamäärä on rajoitettu, mutta voitaisiinko Addisin täytäntöönpanoajatuksia tuoda vielä esiin, samoin kuin kestävän kehityksen tavoite 17, joka on tärkeä, kun tehokkuutta ajatellaan. Aiomme myös tukea kohdennettua lähestymistapaa. Ehkä olette nähneet tuoreemman version tästä asiakirjasta, jossa on yksityiskohtainen lähestymistapa, jotta voimme huolehtia meidän sitoumuksistamme, mutta voimme ottaa huomioon myös muut sidosryhmät ja sitoumukset todella räätälöitynä. Olisi hienoa, jos tämä voitaisiin mainita tässä mietinnössä, jota pidämme erittäin hyödyllisenä. Meistä on hyvin tärkeää painottaa tällaista kolmion yhteistyötä, mutta etelä-etelä yhteistyö olisi myös tärkeää mainita, jos se vain mahtuu sinne joku kollega mainitsi sen, että tulisi todella täytäntöönpanna myös. Tapa nyt EUn edetä on yhteinen ohjelmointityö, eli jos tämä, jos vain mahdollista olisi, saisi vähän enemmän painarvoa tässä, niin se olisi yksi tapa meidän huolehtia kehitysyhteistyön tehokkuuden periaatteiden täytäntöönpanemisesta paikan päällä. Tässä lyhyet kommenttimme mietintönne todella mielellämme totta kai palaamme briefaamaan säännönmukaisen keskustelun puitteissa, jota parlamentin kanssa käymme. Ja tietenkin myös Nairobin kokouksen jälkeen. Ehkä vielä pari sanaa ohjauskomiteasta. Minä en ollut paikalla, varajohtaja varmasti voi palata briefaamaan tänne, kun hän meitä edusti, mutta kokous meni paljon paremmin kuin aikaisempi, joten hän tuli sieltä paljon myönteisemmässä hengessä. Tämä asiakirja on hyvin pitkä. Siellä on yksilöity lähestymistapa ihan hyvää kielenkäyttöä, mutta kyllä siellä toistetaan aikaisempia asiakirjoja myös paljon, eli olisi ehkä hyvä leikata sieltä vähän ja keskittyä todella tähän tehokkuuteen. Me olemme pyytäneet kommentteja, niitä voidaan esittää 23. päivä lokakuuta asti, kirjallisia kommentteja siis. Pyydämme kaikilta jäsenvaltioilta näitä kommentteja, jos teillä on kommentteja, niin kertokaa ihmeessä, jotta saamme konsolidoidun version ohjauskomitean osana näitä neuvotteluprosesseja. Tässä tärkein ohjauskomiteasta tullut tulos, mutta kun en ollut paikalla, olisi ehkä parempi, jos Klaus tulisi itse briefaamaan tästä aiheesta kertomaan, miten kokous sujuu ja miten työ etenee. Me valmistelemme myös täysistuntoa, eli yhteis GPEDCn ja kestävän kehitystavoitteiden toteuttamisen välillä on olemassa. Ja meillä on suunnitella tällaisia reunatapahtumia ja alueellispaikallishallinto. Esimerkiksi me olemme mukana järjestämässä myöskin sitä, miten saataisiin alueiden omia varoja. Mutta voin antaa lisätietoa tulevissa keskusteluissa. Kiitos. Heidi, you want to come back? Heidi, haluat vielä palata? I think it's very helpful. Kiitos. On hyödyllistä kuulla komission puheenvuoroa siitä, mihin tässä edetään. Yksi kysymys kuitenkin. Näyttää siltä, että yhteisohjelmointi on ollut tehokkuuden ydinajatuksena ihan kenttätyössä. Ei ole kuitenkaan kovinkaan helpoita ymmärtää, missä nyt mennään yhteisohjelmoinnin osalta edes EU-ssa. Harvat jäsenvaltiot ovat valmiita etenemään tähän suuntaan he kokevat, että näkyvyys kärsii. Mitä nyt oikein tapahtuu? Onko jonkinlaisia tietoja tästä yhteisohjelmoinnista? No, itse asiassa tällä hetkellä arvioimme tätä yhteisohjelmointia. Ensimmäiset tulokset saatiin pari viikkoa sitten, kun meillä oli tekninen seminaari ja kollegat katsovat loppuraporttia tällä hetkellä. Valtava mielenkiintoista, koska itse asiassa nyt näyttää siltä, että kun me luulimme, että saataisiin työtä vähennettyä, niin itse asiassa pitää investoida aika paljon, mutta maat, jotka lähtevät yhteisohjelmoinnin tielle, näkevät, että saatavat tulokset ovat hyödyksi, koska keskitytään todella koordinointiin, koska koordinoidaan tietyn asiakirjan pohjalta. Ja näin voidaan toimia paljon johdonmukaisemmin politiikassa ja poliittisessa vuoropuhelussa. Kuitenkaan pirstaloituminen, pirstaloituminen ei tunnu vähenevän niin paljon kuin toivottiin. Emme pysty keskittymään niin paljon kuin olisimme toivoneet tiettyihin sektoreihin ainoastaan, mutta kyllä tuloksemme ja vaikutuksemme paranee. Eikä näkyvyyskään kärsi sitä jäsenvaltiot pelkäsivät tai mahdollisuuksia puhua kansallisten vastapuolten kanssa. Toivomme, että arvioinnin kautta voidaan myöskin rauhoitella jäsenvaltioita, jotka ovat olleet tästä enemmän huolissaan tässä yhteisestä niin sitten myöskin virastoja. Kun ensimmäistä kertaa briefasimme tästä, niin todella kaikki tulivat kiinnostuneena paikalle. Ja sitten kun suositukset saadaan ja loppuraportti, niin mielellämme palaamme puhumaan aiheesta, että voimme kertoa, miten tässä edetään ja mitä meidän pitää tehdä, koska parantamisen varaa on toki edelleen. Thank you very much. Mr. Preda. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Preda vielä. Effectivement, um... Niin, aivan lyhyesti. Uskon, että tilanne on nyt selvillä. Haluan kiittää kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron. Nyt sitten äh, Tojan puhe. Hän pahoitteli ja joutui poistumaan toiseen kokoukseen, mutta olen samaa mieltä hänen kommenteistaan, jotka liittyivät äh, tulosten laadun arviointiin. Tämä on tarpeellista. Ei pidä käydä niin, että toimintakustannukset ovat äh, aivan huimat. Ja sitten se, mitä tulosten aikaansaamiseen käytetään, onkin paljon pienempi osuus. Olen myös hänen kanssaan samaa mieltä kun hän totesi, että asioita ei pitäisi monimutkaistaa, tarvitaan sellaisia rakenteita, jotka pikemminkin yksinkertaistaisivat tilannetta. Jos haluamme tehokasta eh, kehitysyhteistyötä, niin sehän nimenomaan pohjautuu tälle ajatukselle – puhutaan siitä, että että toim- ajatellaan globaalisti, mutta kuitenkin keskitytään toiminnassa tiettyyn maahan ja sen erityispiirteisiin. No sitten edustaja Väyrysen reaktiot ja kysymys, äh, filosofinen kysymys, jonka hän esitti. Jo aiemmissakin mietinnöissä oikeastaan vastausta on hieman tarjoiltu ja komission edustajakin tästä muistutti. Kehitysyhteistyö on arvioitavana myös tämän tehokkuuden näkökulmasta. Me olemme nyt nimenomaan siinä tilanteessa, että tarvitsemme tätä uutta filosofista lähestymistapaa ja uutta toimintatapaa. Kyse on myös eri poliittisista ryhmistä, jotka kuitenkin yhdessä hyväksymme tämän lähestymistavan. Haluan kiittää Heidi Hautalaa hänen hyvin tarkasta seurannastaan. Aivan vain muutama kommentti kohtaan 13 Kenties tässä on kyse sellaisesta käännöksestä, joka ei ollut kovinkaan täsmällinen, kun puhun yritysvastuusta, yhteiskuntavastuusta, niin kenties tähän ilmaisuun liittyy ongelmia, eli yritysten yhteiskuntavastuu. No sitten kansalaisjärjestöt ja tämä Busanin julistus ja hanke – minä katson, että kansalaisjärjestöt kyllä ovat aika lailla edustettuina. Muistutan, että elokuussa meillä oli jo näkemysten vaihtoa kansalaisjärjestöjen kanssa ja pitää myös hyväksyä äh, se tosiasia, että kansalaisjärjestöt haluavat aina vain lisää. Olen tavannut itsekin paljon kansalaisjärjestöjä ja ne seuraavat totta kai työtä, haluavat olla kumppaneita kumppaneina. Tämä on heidän toimintatapansa mukaista ajattelua. Kansalaisjärjestöt ovat hyvinkin paljon läsnä, mukaan luettuna meidän valiokunnassamme. Jossakin vaiheessa on jätetty kansalaisjärjestöt kenties hieman huomiotta, mutta nyt ne ovat jo vaikutusvaltaisempia kuin jotkut jäsenet suorastaan, ainakin joskus. Kiitoksia. Um, well, thank you very much. Paljon kiitoksia kaikille. Tarkistusten jättämisen määräaika on maanantai 17. lokakuuta kello 12. Eikä meillä ole mitään sanamäärä rajaa tarkistuksissa. Ihmiset, ihmiset haluavat tarkistuksia esittää, niitä voi nyt esittää. Kiitoksia kollegoille ja kiitokset komissiolle. Sitten kohta 18. Kyselytunti, mitään kysymyksiä ei ole esitetty. Sitten 19. Muut asiat. Onko täällä muita asioita, joita ei ole vielä käsitelty? Ei. Kiitos. Kohta 20. Seuraava kokous. Marraskuun 7. kello 15. Marraskuun 8. Sitten aamupäivä ja iltapäivä, kollegat. Meillä on yhteiskokous huomenna kello 9. Droi valiokunnan kanssa sitten iltapäivällä elintarvike, koska huomenna on maailman elintarvikepäivä. Eli budjettivalvontavaliokuntaakin meidät on kutsuttu. Mutta te olette saaneet tiedon näistä. Kiitoksia oikein paljon. Puheenjohtaja kiittää tulkea. Ja meillä on sitten koordinaattorin kokous vielä 17.30 lähtien. Tai voimme aloittaa aikaisemminkin, jos täällä ollaan paikalla. Kiitokset kollegoille.